Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können anfangen, wenn Keith Taylor. Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, arvat kollegat, voinemme alkaa aloittaa kokouksen, kun sieltä on löytynyt paikka myöskin kaikille edustajille. Tämä mobiliteettiongelma näyttää vielä olevan. Wir hatten ja letztes Mal vereinbart. Viimekseen äh, sovimme, että me kaikkea lähde äh, painamaan äh, materia- materiaalia vain, vain erikoisvieraille, jonka ansiosta olemme, minkä ansiosta olemme säästäneet älyttömän paljon rahaa ja, ja paperia tähän mennessä. Nyt tuo huulenheitto ei kuulunutkaan tänne, kun katkaisin juuri yhteyden. No niin, eli meillä on esityslista luonnos tässä, se voitaneen, voitaneen hyväksyä. Ja Pirsen von Dahlen. No. Puheenjohtaja. Saisinko tehdä seuraavan huomion liittyen esityslistaan huomenna 12.30 15 vaille 13 tullaan julkaisemaan tutkimus. Tutkimuskomitea tulee julkaisemaan julkaisun liittyen Ukrainan lentonnettomuuteen. Meillä oli kuuleminen viime vuonna, jossa asiantuntijat olivat läsnä. Ja olen sitä mieltä, että koordinaattorin kokouksessa meidän tulisi käyttää aikaa siihen, että tämä tutkintolautakunnan puheenjohtaja voisi kertoa meille, mitä nämä tämän kertomuksen löydökset ovat. Tämä voitaisiin kenties järjestää marraskuun kokouksessa. Minä halusin tuoda tämän esille, että löydämme aikaa tähän tärkeään asiaan. Okei, okay, das wäre also nicht für die heutige Hyvä, se ei siis tämän päivän, <clears throat> tämän päivän listaan vasta seuraavaan. Mutta siihen ei varmaan ole mitään, mitään vastaan sanomista kenelläkään. Eli sitten pöytäkirjan hyväksyminen 14.15. syyskuuta pidetyistä kokouksista tai kokouksesta. Sekin hyväksytään, jos ei vasta lauseta ilmene kokouksen loppuun Vai haluaako, haluaako heti joku kommentoida? Hyvä. Ja näin sitten satamapalvelut. Se on kolmas kohta. Siinä Klunt, Fleckenstein, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat aluksi äh, äh, äh, lämpimästi kiitos. Siellä on se, seitsemisen sataa alun perin muutosehdotuksia ja sitten vielä siis omat mukaan lukien näiden 604 muutosehdotuksen lisäksi, jotka jo kollegoilta olivat tulleet. Sitten kompromissi Äh, luonnoksen ovat varjo, varjoesittelijät saaneet luetakseen, mistä artiklat 1-9 on jo käsiteltykin. Kaikesta nyt ei ole sovittu toki vielä, mutta on vaan äh, käy käytyneen läpi. Seuraava tapaaminen on sitten tiistaina ja vielä 27. lokakuuta kolmas palaveri varjoesittelijöiden kanssa tähän eh, vielä itse aiheeseen, palvelujen markkinoille pääsyyn. Me emme halua paitsi näitä määräyksiä nimeltään, vaikka sisällöltään muuttaa. Tässä on muustakin kysymys kuin markkinoille päästä, pääsystä, vaan koko satamapalvelujen järjestämisesti eh, kolmas lukuus, luvussa on, on päästy myönteisesti eh, liitteen, liikkeelle ja eteenpäin, mitä tietysti sitten käytämme hyväksemme. Kaikki äh, ryhmät tukevat tätä kohtaa äh, näistä palveluista luopumisen estämiseksi, pakottamisen estämiseksi sitten pääsyn äh, varmistamiseksi. Sitten seuraava on, että ollaan asian ytimessä, eli mitä tulee, tulee, mitä tulee näihin valtion apuihin, ajatellen sitten satamapalvelujen tuottamisen avoimuutta loppukuluttajalle. Sinnehän on kysymyksessä ju- veromaksien rahat ja pitää saada siis avoimesti, avoimesti kaikkien tietoon sitten infrastruktuurin loppukäyttäjien tai loppurahoituksen avoimuus on ennallaan. Tietenkin näiden käyttö, käyttö saa, pitää olla avointa, mutta satamat sitten tietenkin satamien pitää sallia yksilöllisesti käydä neuvotteluja. Kaikissa tapauksissa näitä valtion apujen osuutta, joka ei välttämättä nyt tähän nimenomaiseen aihepiiriin kuulukaan, pitää rajoittaa ja valvoa erityisesti kilpailun pää, pää, pääosastolla on 2015 lopuksi tuossa tästä jonkinnäköinen tiedonanto. Katsotaan, mitä siellä tulee, ei siellä ehkä paljon aina luvassa saamille. Ehkä nämä avustukset edelleen, subventiot jäävät. Seuraavassa varjoesittelijäkokouksessa pitää miettiä lähemminkin sitten siitä, että missä me, mitkä meillä ovat kynnyskysymykset tai missä tulevat nämä punaiset tai tulevat seinät vastaan. Eli nimenomaan vaikkapa juuri näitä palvelujen saa, saa, saatavuutta. Se voidaan muotoilla kysymyksen mukaan. Eli esimerkiksi, että jos halutaan selvemmin tätä asiaa ilmaista ja saada siihen sitten meidän kantamme siihen myönteiseksi nähdä, saada millaiset ovat nämä menettelyt, se voi tietysti ollut, voi olla vielä sitten asia, joka meidän keskuudessamme pitää lähemmin sopia ettei sitten ihan, vielä pienessä piirissä päätetä näistä isoista asioista, sitä voidaan ihan laventaa sitten tätä, mitä sitten tulee sosiaalisiin standardeihin ja koulutukseen. Ei sitä välttämättä tarvitse tähän esille ottaa. Emme se nyt ihan kynnyskysymys on, mutta ainakin nyt pitää katsoa, mitä siinä sitten tulee seisomaan, jos se mainitaan. Sitten vähintään voimme aina viitata sitten tähän ongelmaan ja äh, peräänkuuluttaa sitten asianosaisilta ratkaisuja myöskin näihin sosiaalisiin kysymyksiin. Äh, toivottavasti sitten siinä onnistutaan paremmin kuin tässä minun mietintöluonnoksessani on onnistuttu, että saataisiin sitten äh, tällaisen monenvälisen, monenvälisen ehdotuksen, monenvälisesti hyväksyttävissä olevan ehdotuksen jos siellä ovat työn, työnantajat ja työntekijät saman, samalla aaltopituudella, siinä sitten voidaan, aaltopituudella voidaan katsoa, josko eteenpäin päästäisiin. Erityisesti ne eh, Espanjan eh, kollegat lienevät myöskin jo eh, kelka, kelkassa ajatellen tätä kilpailua. Siinä pitää mm, erityisesti minun mielestäni miettiä Äh, miettiä, millä tavalla näitä äh, rahavaroja voidaan sitten käyttää, käyttää äh, todellakin infrastruktuurin tehostamiseen, eikä vaan sitten pelkästään sillä silmänlumaksi myöntää. Jos ajattelemme eri, erilaisuutta näiden satamien välillä eri jäsenmaissa, ja sitten saadaan niin tavallainen, tavallaan tällainen eh, harmoninen eh, sovellus eh, kaikille kilpailunkin varmistamiseksi. Ei tässä nyt ole kilpailua syytä horjuttaa ollenkaan, jos ajatellaan, että tämä elinkelpoisena on määrä säilyttää tämä sarka. Ymmärrän tietenkin, että, että monet itse tykönään, kun miettivät, että tässä ollaan todellakin liemessä, voi, voi olla. Kyllä tässä vielä aikaa tietenkin tarvitaan, en ihan tarkkaan tiedä kuinka pitkään. Mutta huomioon arvoista on myöskin se, että neuvosto tuskin tulee kovinkaan paljon vastaan. Sitten nämä viimeinen kohta, tämä, tämä konsultaatiot ja kuulemiset, tämä yhden koon ratkaisu ei tässä varmaankaan päde tällä tällä haavaa eh, eh, konsultaatiot ja eh, kuulumiset ovat sitten, kuulemiset ovat sitten aina hyödyllisiä vain siinä tapauksessa, kun ne kytketään suoraan sitten näihin loppukäyttöön. Ja, ja, joka tapauksessa tarvitsemme jonkin riippumattoman valituselimen näiden jäsenmaiden välillä. Tämä, tällainen jonkunnäköinen karteliviranomainen tai, tai joku tällainen ei saa yksin sitten jäsenmaissa päättää. Asian osaiseksi, osaista stakeholdereista on ollut monen otteeseen puhetta, ja näistä on sitten varjoesittelijöiden kanssakin puitu pitkään. Pienien satamien osalta nimittäin ongelma on, on se, että byrokratia näyttäisi muodostuvan liian raskaaksi. Ja tällä tavalla pienet, pienet satamat eivät ollenkaan voi tällaista määräystä, säännöstä äh, ottaa sovellettavakseenkaan. Tässä voitaisiin puhuttaa pelkästään näistä äh, rahti, äh, rahtisatamista. Isoisiin satamiin tulee usein myöskin su- suuria matkustaja-alusmääriä. Katsotaan, voidaanko nämä sitten sikäli siinä mielessä eriyttää toisistaan. kun Kuka sitten päättää, ketkä, ketkä minkälaiset organisaatiot tätä apua saavat, eivät pelkästään voida tällaiset pätevät tai toimivaltaiset viranomaiset, ei se riitä määritelmäksi. Jäsenmaat itse sitten tykönään päättävät sen, minkälaisista elimistä siinä vaiheessa on kysymys jos ajatellaan sitten näiden palvelujen tarjoajia, jotkut ovat eh, tore, kritisoineet tätä eh, avun, avun tarjonta eh, muotoa epämääräiseksi. Kenties tässä voidaan sitten päättää tämän avoimen tai suljetun listan välillä miettiä myöskin sitten tämä, tätä ylipäätänsä sanamuotoa tässä. Ne satamat aivan erityisesti joissa on todettu, että, että siellä on äh, ehkä luvassa äh, vääristynyttä kilpailua, jos äh, satamaviranomaiset itse alkavat tätä järjestelmää sorvata mieleisekseen, esimerkiksi juuri rahdin osalta. Täytyy miettiä, että missä tällainen konfliktitilanne voi syntyä. Teoreettinen se nyt on toistaiseksi, mutta voi syntyä sitten jossakin vaiheessa, jos siellä päätetään rahdin ja matkustajaliikenteen. Meillä oli tässä mm, toinen päivä marraskuuta luvassa äänestys. Toivottavasti saamme tämän kuntoon siihen mennessä, mutta onneksi meillä on tämä kolme maagista kirjanta to be TBC, to be confirmed vielä takaporttinamme. Mutta nimenomaan tämä avustus- ja menettelytapakysymykset ovat pahimmat kompastuskivet. Sitten Elisabetta, ole hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο εισηγητή. Έχει κάνει μια... Minä haluan kiittää esittelijää. Meidän tosi kiittää häntä. Hän on tehnyt erittäin hyvän työn. Tämä ei ollut helppo teksti. Me Teimme monta kompromissia, jotta pääsimme eteenpäin. Tämä on hyvä lähtökohta jatkotyölle. Varjoesittelijät ovat käyttäneet tätä tekstiä pohjana, mutta meidän tulee vielä katsoa muutamia kohtia, meidän tulee parantaa niitä ja joissain kohdissa meidän tulisi käyttää kenties hieman hillitympiä sanamuotoja, joissain säännöksissä ne eivät ole mitenkään avainkohtia tässä tekstissä liittyen tarkistuksiin koskien työntekijöiden oikeuksia, liittyen soveltamisalan VA 40, 10, A, niin näissä kohdissa meillä on kyllä selkeitä varaumia. Tämän tyyppiset asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalan sillä näistä käsitellään toisessa valiokunnassa olemme sitä mieltä, että nämä kuuluvat nimenomaan työmarkkinosapuolten välisiin neuvotteluihin. Ja tämä kuuluu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tässä tulee kyseisen toissijaisuusperiaate. Me olemme laajentaneet liian laajaksi tämän soveltamisalan ja tämä on varsin rajallinen tämä soveltamisala liittyen tähän itsesatamien toimintaan. Me olemme sitä mieltä, että jotta me saamme selkeyttä tähän tekstiin, ei tässä ole kysymyksiä, epäilyksiä, aiheuttavia kohtia, niin olisi hyvä, että lisäämme tämän vastaavan viranomaisen, toimivaltaisen viranomaisen määritelmän. Me kävimme tästä kovan keskustelun Tämä haluttiin poistaa esittelijän toimesta, mutta me saimme mukaan unionin järjestelmän kuvauksen mukaan. 9.4. kohdassa, niin me olemme sitä mieltä, että hallintoviranomaisen vastuulla ei ole taata pääsyä koulutukseen, riittävä pääsyä koulutukseen. 366 tarkistus voisi olla kompromissina pohja. Siinä määritellään, kuinka päästään käsiksi riittävän tietoon ja mitä tulee palveluntarjoajien määrän rajaamiseen. Me olemme sitä mieltä, että tässä artiklassa 6 esitellen esityksessä kuljetaan oikeaan suuntaan, sillä tässä tarvitaan uutta kohtaa 3a, jossa toistetaan olemassa oleva oikeuskäytäntö siten, kuinka se tulee toimia syrjimättä. Mutta nämä oikeustapaukset, joita tästä on esille, niin tuovat ongelmia, sillä näitä voidaan tulkita monella tavalla. Ja nämä saattavat johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen. Tästä syystä johtuen me olemme sitä mieltä, että kompromissiin tulisi ottaa mukaan joitain tarkistuksiamme, joissa puhutaan siitä, kuinka rajataan palveluntarjoajien määrä. Meillä on jo valmis määritelmä, jota voidaan poistaa kaikki epäilykset. On annettava riittävästi mahdollisuuksia investoijille. Kaiken tulee olla oikeudellisesti selkeää sijoittajien kannalta. Ja artiklassa 8 nämä artiklassa 6 mainitut asiat, työntekijöiden liikkuvuus, niin tämän tulisi olla vaihtoehto silloin, kun ei neuvotella. Työntekijöiden toimien tulisi tapahtua neuvottelujen jälkeen, ei neuvottelujen aikana. Silloin, kun ponnisteluja viedään läpi keskustelujen neuvottelujen aikana, niin työntekijöiden ottavat toimenpiteet estävät neuvottelun etenemisen ja saattavat olla haitaksi sataman toiminnalle ja saattavat estää sataman toimimisen. Me olemme sitä mieltä, että keskustelu on käytävä loppuun ensin siten, että kunnioitetaan olemassa olevaa kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Artiklassa 10 siitä hetkestä lähtien, kun puhutaan siitä, että noudatetaan työlainsäädäntöä kussakin jäsenmaassa, niin silloin ei ole tarpeen mainita työehtosopimuksia. 10a kohdassa tämä uusi ehdotus, niin me olemme sitä mieltä, että on tärkeää varmistaa, että työntekijät saavat riittävän koulutuksen ja että heidän uudet taidot mahdollistavat sen, että he, heidän työsuoritus on parempi ja näin ollen he osallistuvat yrityksen kilpailukyvyn parantamisen. Mutta tässä uh, uudessa kohdassa, niin me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden vastuulle ei tulisi olla luoda malleja siten, että voidaan vastata kysynnän variaatioihin, vaan työmarkkinoisapuolten vastuulla tulisi olla tämän asian. Ja lisäksi 10a kohdassa ei ole tarpeen sitten te verkoston alueella panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä, jotta ei ö, tuoteta liikaa hallinnollista taakkaa ja liikaa kustannuseriä näille satamille. 566 tarkistus 5, 55, 5, 56 ja 5, kirkokselta nämä tarkistukset, niin totesin tämän ajatuksen ja Lisäksi tässä puhutaan mm, satamamaksuista neljä kohdassa, niin olemme sitä mieltä, että nämä satamamaksut saattaisivat erota riippuen käyttäjästä. 594 tarkistuksessa tuomme esille sen, että tämä tarkistus koskee näitä riippumattomia valvojia ja lisäksi tämä esittelijän tarkistus tuo menee samaan suuntaan siten, että on yksinkertaistettava hallintoa ja eri valituksia siten, että näitä voidaan käsitellä asianmukaisella tavalla. Anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Danke sehr. Ich möchte nur... Kiitoksia kovasti. Muista, muistuttaisin, että me, me tiedämme kaikki, mitä muutosehdotuksia on tehty, että voisitko hiukan tiivistää tiivistää. Tässä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä, niin pyytäisin vähän tiivi, tiivimpään. Sitten Peter van Daalen seuraavaksi. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, me tiedämme kaikki, kuinka tärkeä tämä asiakirja on. Haluaisin onnitella esittelijä hänen rakentavasta lähestymistä vastaan. Kiitos. Mutta samanaikaisesti ei tässä nyt olla vielä vaivojen lopussa viisi vuotta. Ensiksikin aikataulut, timing, kyllähän esittelijä sen sanoi jo. 9. tai 10. marraskuuta tästä pitäisi äänestää. Minä haluaisin laittaa laadun kiirehtimisen edelle, jos voisimme lykätä tätä kuukaudella, ei se olisi niin vakavaa. Meidän pitää antaa itsellemme aikaa tehdä huolellista työtä. Eli suokaamme itsellemme aikaa nyt tehdä hyvää työtä, ei pidä kiirehtiä. Se oli ensimmäinen asia. Toinen kollega Rosenberg sanoi jo sen, on, on erittäin tärkeää voida nähdä mikä on tilanne eri jäsenvaltioissa. Ne poikkeavat hyvin paljon toisistaan, toimintamuodot vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Meidän pitää välttää, että kaikkia hallinnoitaisiin Brysselistä käsin. käsin. Jäsenvaltioille pitää jättää mahdollisuus tehdä se, mikä niiden pitää tehdä, ja että heillä olisi he myös voisivat hoitaa sen itse, eli kaikkia ei säädellä Brysselistä käsin. Kolmas asia, sosiaalinen ulottuvuus. Eh, zelf laten. Mielestäni eh, työmarkkinaosapuolten pitäisi hoitaa nämä kysymykset. Se on minusta ihan hyvin ja mainittu kansallisessa lainsäädännössä, eli meidän pitää liikaa sekaantua näihin asioihin. Seuraavaksi avoimuus. Erityisesti eh, subventiot, jotka ovat olleet käsittelyn alla. Avoimuus on keskeisen tärkeää, että se estää kaiken kilpailun vääristymän. Se on erittäin tärkeää, että sehän on kaiken keskustelun keskiössä myös varjoesittelijöiden kesken. Viimeinen asia, tärkeä minun ryhmälleni, koska varmastikin puhutaan vielä byrokratiasta. Minä näen kompromissin 17, jossa puhutaan valvontaviranomaisen raskaasta tehtävästä mutta tässä on kyse erittäin raskaasta hallinnollista taakasta. Pitäisi olla hyvin varovaisen tässäkin kohtaa. Tässä viisi kohtaa, joihin halusin kiinnittää huomiota. Hyvä puheenjohtaja, kyllä meillä on aikaa. kuulliset jatkuvat ja mielestäni laatu on aikataulun, tai siis kiirehtimisen edellä. meine, natürlich ist die Qualität immer... Tietenkin äh, laatuhan nyt on pääkriteeri aina. Sitten Kesine Maisnel. Kiitos. Kiitoksia Knut Fletesteinille esittelijälle tähän asti työstä. Tässä on vaan päästy pitkä harppaus eteenpäin. Toki on nyt niin, että jo tämä, tämä, ää, ää, tämä luonnos oli jo miellyttävä meidän kannaltamme toisin ihan kuin koko komissio, joka halusi pelkästään markkinavetoisen äh, lähestymistavan ja on tässä sitten toisin kuin esittelijä halun, äh, jätti kaikki tämän sosiaaliset ulottuvuudet lähes huomiota. Nyt olemme löytäneet kompromissit, jotta kompromissin aiheita, jotka ovat menossa oikeaan suuntaan. Ja tietenkin tässä on äh, uudet neuvottelut tarpeen, ovat uudet neuvottelut tarpeen, loppuviikostahan tapaammekin jälleen. Tämä sosiaaliosio on, johon jo viitattiinkin, ja onhan tärkeää, että sosiaali-, terveys- ja subsi- toissijaisuusseikat ovat jäsenmaiden kontolla. Ja tietenkin voidaan ajatella aina näiden tamien työehtoja ja, ja ja vähän kenties varmaan lyhentää niitä, jos sieltä valta tulee hyvä, hyvä ehdotus. Voimme varmaankin sitten tämän sitten saada vielä tänne esittelijän paperin kirjatuksi. Tämä olisi hyvä tietenkin, jos nämä äh, työnantaja ja äh, työntekijä osapuolet pääsivät samalle aaltopituudelle tästä. Äh, tässä täytyy miettiä, että voidaanko sitten näitä strategiaa kehittää ajatellen näitä, näitä valtavia konttisatamia ja sen sellaisia. Meidän pitää odottaa sitten näitä satamatyönantajilta ja satamatyöntekijöiltä vastaavia ehdotuksia tässä. Mitä sitten tähän Öö, öö, soveltamisalaan tulee, siitäkin olemme päässeet aika pitkälle sopuun. Öö, se, se on aika oikea sitten näiden erilaisten varojen käytön avoimuus on tärkeä. Siihen tärkeä osapuolet ovat tieto, tietonsa ansainneet. Siitä varmaan saadaan kompromissi. <clears throat> Minulle on tärkeintä ollut, se on usein todennut moneen kertaan, että satamat ovat hyvin erilaisia eri jäsenmaissa, eikä meidän pidä täällä päättää nyt mitä <clears throat> sellaista, mikä sitten näiden toiminnallisuuden tai toimivuuden voisi vaarantaa. <clears throat> Minun mielestäni kompromissilla, kompromissein ollaan päästy aika lailla hyvin tässä eteenpäin. Min, <clears throat> minulle ovat tärkeitä nämä yksityiset satamat, niihin tarvitaan äh, kestävät ratkaisut, paitsi Englannissa myös Saksassa niitä on tosin ei erin tiheästi, mutta kumminkin <clears throat> haluat, eh, aina, aina kun he tarjoavat, tarjoavat palvelu, palveluja, ne pitää sitten tarjo- poistaa sitten näiden tämän eh, eh, direktiivin soveltamisalasta. Tehkööt mitä haluaa teistä paran säätämään, sääntelemään lähteä. Sitten kun puhutaan näistä kompromisseissa, ajatellaan näitä poikkeustodistuksia, <clears throat> Alden äh, idea sekin, minusta välttämättä ei tarvita silloin luotsia välttämättä käyttää, tarvitse luotsia välttämättä käyttää, joskin kippari tuntee sataman kuin omat taskunsa. <clears throat> Mitä sitten tulee taas sitten, jos sieltä lähdetään toisiin satamiin, niin siellä luotsien käyttö sitten tietenkin on suotavaa. Tähän varmaan löydetään hyvä kompromissi. Tässä todellakin halutaan tämä marraskuun mittaan jo valmiiksi, koska siellä satamissa on jo kärsimättömästi odotellaan tätä uutta uutta sääntelyä ja saadaan se, että saadaan sitten vielä se kestävälle pohjalle olisi hyvä tavoite. <clears throat> Ja sitten äh, viemestä sitten vielä äh, näihin satamiin ja, äh, ja näiden tukirahoihin varmaankin Espa, es, es, Espanjasta ei voida ottaa mallia koko, koko Euroopalle todellakin, koska tämä voi olla osattautua hyvinkin kilpailuvihamielisesti tällainen melko avokätinen tukipolitiikka. Meidän pitää päästä tässä sitten sellaiseen muotoiluun, joka todellakin sopii ja pätee kaikkiin. Kiitoksia sitten äh, jos äh, Mukava, että olet tässä, tässä <clears throat> mukaan. Kiitos. Onpas ollutkin ikävää. Ihan totta. No, Minulla on uusi kulkupeli ja kestää hieman aikaa sen kulkevan kunnolla. No, nämä asiat ovat olleet kyllä jatkuvasti mielessäni. Ja minä haluan kiittää Fleckenstein ja hänen äh, erinomaisesta työstä tämän asian kanssa. Valitettavasti nämä, tämä työ on ollut uhattuna johtuen useista ongelmista, joita on olemassa liittyen satamapalveluihin. On selvää, että monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että selkeys liittyen vartijan apuun on elintärkeää, jotta tämä on oikeudellisesti varmaa ja avointa. Lisäksi tämänhetkisessä tekstiversiossa ei kovinkaan paljoa selkeytetä sitä, mitä me valtionapusäännöt tarkoittavat. 2004 vuonna komissio uhkasi tehdä päätöksiä liittyen valtionapuun, mutta no, odotamme edelleen, niin nyt olemme kuulleet, että kenties vuoden loppumennessä jotain tapahtuu. Olen pahoillani, mutta tämä ei riitä, tämä ei kerta kaikkiaan riitä. meidän ryhmä on sitä mieltä, että tästä epävarmuudesta johtuen direktiivi olisi parempi ratkaisu, se olisi sopivampi ratkaisu kuin asetus. Tästä huolimatta me tulemme työskentelemään mahdollisimman rakentavasti ja positiivisesti, jotta tämä asia etenee tulevaisuudessa suotuisasti, mutta joka tapauksessa minun ryhmäni on sitä mieltä, että, ryhmä, eli, tai poikkeuksia tai ohjenuoria olisi hyväksyttävä ennen kuin tämä perältyä päätetään. Moni on sanonut, että tämä ei ole kovinkaan hyvää lainsäädäntöä. Ja tämä ensimmäinen meidän esittämä tarkistus on sellainen, että PSR-asia poistetaan, sillä tässä nyt on perännetty niin paljon ja asiaan ei ole puututtu riittävän seikkaperäisesti, että me olisimme nyt sellaisessa asemassa, että me ymmärtäisimme kaikki vaikutukset, jotka tällä asialla on. Ja Fleckensteinin kanssa olin yhtä mieltä siitä, että että sataman koko on merkityksellinen. Jos katsotaan vaikkapa Ostenden satama, kyseessä on satama, jossa tapahtuu vähän kaupankäyntiä. Ja se, että tämä vaatimus asetetaan vaikka Postenden satamalle, niin tämä olisi kyllä hieman yliampuvaa. Mutta tämä kaupankäynnin taas on tulisi ainut kriteeri, jota käytetään. Ja tässä puhuttiin myös siitä, kuinka paljon nämä laivat, alukset käyttävät näitä satamia. Mutta haluan kiittää Flegensteinia, mutta olen sitä mieltä, että meidän nyt on katsottava tilannetta ja meidän on saatava aikaan parempi tulos. Tähän on kulutettu paljon aikaa. Tätä on työstetty useampi vuosi ja meidän tulisi olla työssämme pidemmällä tässä vaiheessa. Huh? Go and go and get the other need done. <laughs> All the best for the other month as well. No niin, hyvää vointia muullekin osalle kuin sille kipeälle polvelle. Tämä oli Keith, Keith Taylor vihreistä. No niin, sitten muut puheenvuorot, pari minuuttia maks Dominic Rikee. President, Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää Flickenstein ja hänen työstä, joka oli monimutkaista, mutta myös tiedotteista, hänen pohdinnastaan, kuinka hän on edistynyt tässä. Tämä on ihan esimerkillistä työtä. Se on välttämätöntä, koska minä muistutan teille nyt, että jos ajatellaan kilpailutilanteita, niin kolmannessa yrityksessä, jos ei onnistu, niin sitten ei enää kannata. Ja meillä on ihan aikaisempaakin kokemusta tästä aiheesta. Meidän pitää olla varovaisia. Minä en halua palata siihen, mitä on jo sanottu, mutta ensimmäinen kysymys on oikeastaan komissiolle esitetty. Jos me haluamme lähteä nyt laajentamaan direktiivin soveltamisalaa kappaleessa yksi, 1BA, eli lähdetään laajentamaan aika tuntuvasti tätä aihetta, koska aihehan on itsessään aika rajattu. Tuleeko tästä nyt öö, sääntömääräisiä rajoituksia? Voidaanko sitä laajentaa vai synnyttääkö mitä ongelmia vai ei? Jos lähdemme määr- muuttamaan määritystä, niin, niin muuttuuko silloin direktiivin perusta ja asetuksen perusta? Minulle ainakin on käynyt, että ennen minua on joku tehnyt tämän tyyppisen kommentin. Tämä voisi synnyttää ongelmia, eli herättääkö se nyt mielenkiintoa esimerkiksi ympäristökysymykset, sosiaalikysymykset, työlainsäädäntö, vai voiko komissio sanoa, että pitää pitää kiinni tästä asetuksesta, niin kuin komissio on sitä ehdottanut, koska sillähän on aloiteoikeus, ja jos lähdetään laajentamaan tätä soveltamisalaa, niin silloin loukataan komission aloiteoikeutta Kyllä tämä kysymys on ihan aiheellinen. Sitten kaksi lyhyttä kommenttia. Niin kuin on sanottu, pitää ottaa pois pienet satamat ja merentakaiset satamat, koska niiden maantieteellinen asema on erilainen. Jos ajattelemme maailmanlaajuista kilpailutilannetta, tietysti voisimme keskustella, mistä, missä kohtaa ne otetaan pois vai pysähdytään, pysähdytäänkö 0,1 vai pysähdytäänkö yhteen prosenttiin. Tämä on keskustelun arvoista. Ja viimeinen aihe, hyvä puheenjohtaja. Jos ajattelemme analyyttistä kirjanpitoa investoinneista, se ei ole mitenkään tuottavaa, koska se on raskasta, eikä sitä ole, se ei sovellu tähän ollenkaan, ja siinä syntyy myös luottamusongelma. Toivottavasti näihin kysymyksiin saadaan jonkinlaista palautetta. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Eh, Kristin Urero. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää Knut Fleckensteinia tehdystä työstä, joka ei suinkaan ole vielä päättynyt tästä tärkeästä kohdasta. Tämä mietintö on aika huomattavasti muuttanut alkuperäistekstin liberaalia lähestymistapaa. Se on hyvä. Liikkumavaraa jätetään toimivaltaisille viranomaisille. Meidän pitää taata julkisten palvelujen toimivuus ja pitää olla myös kriittinen. Meidän pitää muistaa tietysti ympäristö- ja sosiaalinormit, ja me, jotta palvelun jatkuvuus on taattu. Kaksi asiaa haluaisin ottaa nopeasti esille joista tiedän, että keskustelu vielä jatkuu. Ensinnäkin minusta tuntuu, että olisi ihan aiheellista jättää pois niin kuin äh, Ähm, luotsipalvelut, myös nämä ruoppaustoimenpiteet, jotka ovat elintärkeitä turvallisuuden kannalta. Nämähän ovat pelkästään kaupallisia palveluita, mutta siihen liittyy myös työntekijöiden infrastruktuurin turvallisuus ja ympäristön suojelu. Tässä mielessä ei pidä laittaa mitään erityiskohtelua näille palveluille, koska ne voivat vaarantaa sata, satamien turvallisuuden ja yleensä turvallisuuden yhteneväisyyden toiseksi. Ja pitää ottaa huomioon joidenkin jäsenvaltioiden erityistilanne, jotka asettavat ruoppauslaitteille erilaisia määräyksiä. Eli näitä normeja pitäisi kannustaa ja pitää kan- saada myös uusia palveluntarjoajia tänne, jotka, mm, ja myös me pitää estää normien alittamisen. Normien alittaminen näissä perspektiiveissä pitää saada tasapainotettu kompromissi, jotta jäsenvaltiot voivat jättää pois nämä palvelut. On välttämätöntä integroida selkeä määritelmä toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta voisimme hyväksyä erittäin selkeän tekstin. Danke sehr. Die Redeliste ist jetzt geschlossen und jetzt Kiitoksia Niki, Niki Foster puhujalista että uumessa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Aikamoisen haasteen on ottanut hoitaakseen. Äh, toistan pari seikkaa, jotka jo mainitsin edellisellä kerralla. Äh, kaiken kaikkiaanhan tässä on liikahtamista eteenpäin erityisesti ne muutosehdotukset, joissa kehotetaan pienten satamien ulkopuolelle jättämistä, samoin sellaisia muutosehdotuksia, joissa sitten tiukennetaan näiden veronmaksajan rahaa ylläpidettävien satamien rahoitusta ja, ja ylipäätänsä valtojen apuja. Sitten kilpailu, kilpailupoikkeukset hiertävät vieläkin, mutta on äh, aika äh, äh, paljon vielä tekemättä kiinnittämisestä, munkrauksesta, hinauskustannuksista, tällaisesta kaikista. Ja ylipäätänsä sitten tietysti työntekijöiden oikeuksien turvaaminen on sekin vielä saralla pohjalla. Me emme halua, halua palata tuonne Iso-Britannian vanhaan järjestelmään. Meillä on yksityistettyjä satamia ollut jo 20-30 vuotta me tarvitsee elää ajan hengen mukana. Niin ikään äh, vastustamme muutosetuksia tällaista valvonta, eurooppalaista valvontaelimistä, että se vain sotkee nämä näiden kiistojen selvittelyä. Samoin sitten äh, kansalliset äh, toimivaltaiset viranomaiset, että niiden pitäisi olla täysin yhdenmukaiset, sekä nyt ole tarpeellista meistä. Mutta kuten sanottu, liikettä on tapahtunut. Itse on vietin vain yhdeksän muutosehdotusta ellei todellakaan päästä sitten eteenpäin näissä asioissa, jotka no, minä nostin esille, tai ehkä se on sitten vain minä ja, ja UK, niin me jäämme sitten tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Ihan siitä riippumatta, kuinka paljon työtä esitellä on tehty. Sitten Lucy Anderson seuraavaksi. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin kesäkuussa, niin minulle on yllätys, että tässä edetään, vaikka kaikki ovat, osapuolet ovat sitä mieltä, että tässä ei täytetä tavoitteita. Ja lisäksi uutta paremman sääntelyn periaatteen mukaista vaikutusarviointia ei ole vielä tehty. Ja kun puhutaan kilpailusta, kilpailun kasvamisesta ja kasvavista sijoituksista, joita kaikki tuemme, niin on totta, että sosiaalinen ulottuvuus on otettava sopivan tasapainon näiden asioiden suhteen – ja olen yllättynyt, että kollegat ovat sanoneet, että mikäli asetus laaditaan, että nämä ulottuvuudet ei oteta mukaan. Ja minä tuen Kristiiniä näissä näkemyksissä, että laadukkaat työpaikat ja turvallisuus alalla niin ovat sellaisia asioita, joita tulee suojella. Kun ETF toivottiin tervetulleeksi nämä edistysaskeleet kesäkuussa, niin tämä nimenomaan tapahtui sillä perusteella, että tässä kunnioitettiin sosiaalista ulottuvuutta ja työstandardeja ja sääntöjä, joten minä en näe kuinkaan tämän voitaisiin sanoa olevan työmarkkinosapuolten välisen yhteistyön tulos, mikäli nämä sosiaaliset ulottuvuudet unohdetaan. Ja tässä on tiettyjä vaaratekijöitä. Me emme ole Vikin kanssa välttämättä yhteisellä lähestymistavalla, mutta tässä halutaan heikentää näitä tiettyjä kohtia ja halutaan tehdä mahdollisimman hyvä työ huonon, tähän huonon kokonaisuuteen. Tässä on kun tehnyt erittäin hyvää työtä, varsinkin sen suhteen, että on pyritty parantamaan näitä sosiaalisia standardeja ja koulutusasioita, mutta olen sitä mieltä, että käyttämällä sanaa tiedottaminen, niin Ollaan sitä mieltä, että tämä tarkoittaa koulutuksen varmistamista ja suojaamista. Minulla olisi paljon enemmän sanomista, mutta en puhu pidempään. Kiitos itsellenne. Sitten seuraavaksi Finram van de Kamp. Ik uh, uitdelen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää ja myös varjoesittelijöitä tuntuu siltä, että me todella etenemme tämän asian kanssa. Hienoa. Brittikollegat eivät halua asetusta, direktiivin pikemminkin, mutta direktiivejä on paljon ollut, jos satama-asioista eivätkä ne ole paljonkaan meitä hyödyttäneet. Kolme kysymystä haluaisin esittää. Tämä artikla 6, 3a, joka korvaa artiklan 7 en oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa suhteessa käyttöoikeusdirektiiviin. Otetaanko se, huom- sitä hu- otetaanko se huomioon tässä käyttöoikeutta käsittelevässä direktiivissä vai ei? Toinen asia on satamamaksut. Erittäin, erittäin arkaluontoinen kysymys poliittisesti onko kyse tässä maista vai satamista? Tästä on vieläkin syntyvä keskustelua. Meidän pitää pohtia tätä oikein kunnolla. Sitten artiklat 15, 16 ja 17. Edustaja Fleckenstein poikkeaa vähän neuvoston ajatuksista. Haluaisin tietää, miksi hän loittonee neuvoston ehdotuksista ajatuksista. Kiitos tästä. Sitten edustaja Pascal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aloitan sanomalla, että minusta esittelijä on erittäin luotettavia. luotettava. Tiedän, että hän on vakavasti työhön suhtautuva kurinalainen ja hän tekee aina parhaansa. Myös varjoesittelijät saavat myös minun luottamuksen. Ja mielestäni me olemme päässeet siihen, että meidän huolenaiheemme on hyvin otettu huomioon ja tämä keskustelu on vasta käynnistynyt. Toivottavasti se antaa lisää lisäarvoa tälle tekstille. Kuten puheenjohtaja sanoit, jos tässä puhutaan käsitteistä, ja maantieteellisistä asioista meidän täytyy puhua, siis meidän täytyy, siis puun käsitteistä yritän puhua kuitenkin nopeasti. Meidän pitää nostaa meidän kilpailukykyämme lyhyen, lyhyen välin Merikuljetus on, on erittäin tärkeää Euroopan unionille. Jo, vapautammeko satamat, liberalisoimmeko ne vai säilytämmekö ne? Onko meillä symbioosi? Se on ehkä mahdotonta. Meillä on kokemus jo tästä. Mitä tulee sektoreihin, jos mä ajatellaan jokaista kuljetusketjua, se pitäisi olla parasta mahdollista teollisuudelle. Me olemme sanoneet tämän, mutta toistan vielä, että että komission ehdotus ottaa huomioon luotsitoimenpiteet, mutta ei kuitenkaan kaikkia esille otettua aihetta. Sitten itse satamatoiminta esittelijä pitää kiinni siitä, että, että ne ovat enemmän autonomisia nimenomaan silloin, kun on kyse kaupallisesta käytöstä. Sitä voidaan myös määritellä maa, kansallisella politiikalla. Espanjalle se on elintärkeää ja keskeää perustuslaki pakottaa meidät toimimaan näin, emmekä voi alistaa niitä muualle. Eli jos me lähdemme liberalisoimaan liikaa satamia, niin se on erittäin vaarallista Espanjan taloudelle. Meillä pitää olla satamapolitiikka, joka perustuu vapaan kilpailuun ja avoimuuteen. Emme voi toimia siten, että toimijat ja satamat vain neuvottelevat keskenään. Meidän pitää korostaa avoimuus ja vapaa, avoimuusperiaatetta ja vapaata kilpailua. Silloin me saamme hyvät neuvotteluvalmiudet toimijoiden kanssa. Jos lähdemme nyt muuttamaan asetusta ja, niin, että saamme paremman, pääsemme paremmin satamapalveluksien piiriin, tämä pitää muistaa, miten perussopimuksessa puhutaan vapaudesta muodostaa, muodostaa palveluita. Jos me lähdemme liikaa säätelemään näitä Mm, toimintoja, niin silloin se vaikeuttaa myös matkustajaliikennettä ja se vaikeuttaa myös kilpailukykyä. Minusta tuntuu, että mm, en tiedä puhuinko, puhuinko tarpeeksi käsittelystä. Me olemme kuunnelleet varjoesittelijöitä, olen kuulleet kollegoiden ehdotuksia ja voimme varmasti jatkaa neuvotteluja. Minä luotan siihen, että tästä vuoropuhelusta tulee jotakin myönteistä ja jos te muistatte hyvin, puheenjohtaja, tämä riippuu meistä kaikista, koska niinhän se on aina toiminut. Kiitoksia. Sitten Mari Kristin Antu. Hello. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä komission esittämä teksti vuodelta 2013 ja tämä teksti, jonka parissa työskentelemme tällä hetkellä, niin olen huomannut, että tämä on kehittynyt positiiviseen suuntaan. 2013 komissio joutui katsomaan omia vaatimuksiaan ja vetämään pois useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli liberalisoida kokonaisvaltaisesti tiettyjä palveluita ja pääsyä satamapalveluihin. Jäsenvaltioilla olisi velvollisuus avata kilpailu luotsaukselle ja muille, luotsipalveluille ja muille palveluille. Liikenneministeri Euroopan unionissa menivät vielä pidemmälle poistaessaan myös velvollisuuden liberalisoida matkustaja- ja huoltopalvelut. Lisäksi on useita muita kohtia, jotka ovat sanat aikaan sen, että olen tyytyväinen, että jäsenvaltiot ovat peräneet oikeuksiaan satamapalveluiden suhteen. Lisäksi olen tyytyväinen, että tässä halutaan kevempää hallinnollista taakkaa jotta pienet saatamat eivät kärsi. Varsinkin mitä tulee sosiaaliseen suojeluun, niin voisimme mennä vieläkin pidemmälle. Tässä on kohtia, jotka osoittavat, että komissio ei ole luopunut tietyistä aikomuksistaan. Näin ollen ehdotan, että johdotason kappale 5 vedetään pois. Tässä viitataan sääsopimuksen artiklan 56, jossa puhutaan palveluiden tarjoamisen vapaudesta Euroopan unionin sisällä. Lisbonin sopimus hylättiin Ranskan kansantaamista vuonna 2005, ja tämä artikla kieltää jäsenvaltioilta sen, että tässä asetetaan oma jäsenvaltio etusijalle. Ja vieläkin kansallisten etujen puolustamisen pelossa kohtaa 4 artiklassa 18 tulisi poistaa. Tässä puhutaan tietojen levittämisestä, jotka saattavat kuulla liikesalaisuuden piiriin. Ei ole oikein, että eurooppalaiset instat keräävät äh, tietoja, joiden avulla voidaan helpommin panna täytäntöön eurooppalaisia sääntöjä, jotka rikkovat paikallisia etuja vastaan. Merja. Ja puheenjohtaja, <clears throat> ensinnäkin oman GUE angel ryhmäni puolesta kiitokset Knut Fleckensteinille hänen työstään tässä haastavassa kokonaisuudessa. Yksi huoli, josta itse olen saanut aika paljon palautetta, liittyy ehdotettuun artiklaan kolme, jossa on ajateltu antaa satamanpitäjille eli Port Authorities, laajat valtuudet vaikuttaa toimintaedellytyksiin, joita satamapalveluiden tuottajilla on. Ja samanaikaisesti asetuksen 9 artiklassa todetaan sataman pitäjien mahdollisuudesta huolehtia omatoimisesti satamapalveluista vaikkakaan tällä hetkellä asetuksen toinen luku ei tässä vaiheessa ja henkilökohtainen toive, että ei jatkossakaan koske käsittelyä, niin olen pohtinut sitä, että voiko satamanpitäjille annettu vapaus johtaa tilanteeseen, jossa palvelun, tarjoaja, palvelun tarjoavat toimijat eivät olekaan enää samalla lähtöviivalla. Ja sitä kautta tulee kysymys tietysti myös näihin pienempiin, keskisuuriin ja isoihin satamiin, että miten, miten pidetään huoli, että kun kaikissa satamissa ei ole samalla tavalla paljon palvelun tarjoajia kuin isoissa satamissa, että kaikki satamat olisi lähtökohtaisesti asiallisen kohtelun kohteena. Kiitoksia. Vielen Dank. Den... Kiitos tästä sitten, Teres Kirkos. Thank you, Chair. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον συνάδελφο Φλακενστάιν για την εξαίρετη δουλειά. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Φλακενστάιν omalta osaltani erinomaisesta työstä. Tässä on esittelijä joutunut työskentelemään vaikean asian parissa. Olen sitä mieltä, että hänen työnsä on parempi kuin tämä Komission ehdotus meidän on kuljettava kohti varmaa toimintakenttää, jossa on oikeudellinen varmuus. Tämä parantaisi satamien toimintakenttää. Haluaisin viitata nyt pieniin satamiin, jossa on pienen mittakaavan kaupankäyntiä. Nämä satamat kohtaisivat suuria ongelmia uusien säännösten kanssa, joten heille on annettava se joustavuus, jonka he tarvitsevat – ja toinen huomioni on se, että meidän on suojeltava eurooppalaisia satamia verrattuna muihin satamiin ympäri maailman, jotka eivät noudata samoja säännöksiä. Muun muassa Itä-Välimeren alueen satamat ovat tällaisia. Kiitos sitten Hinen Sajala. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kiittää edustajaa Fleckensteinia tekemästään työstä ja sanoi, että olisi hyvä, että pysyttäisiin aika rajoissa. Kun on, jos ajattelen myös neljättä rautatiepakettia, jossa mennään no, suurella nopeudella ja satamat tulevat vähän perässä hitaammalla nopeudella, se on kyllä äh, ero, joka on huomattu, mutta ei tässä nyt ole kysymys varsinaista kilpailusta, mutta meidän pitäisi kyllä edetä. Haluan vain toistaa sen, mitä on puhuttu täällä. Ja luotsitoiminnasta ei ehkä niin kuin turvallisuussyistä, jotka ovat tietysti elintärkeitä, mutta tässä edustaja Meisner puhui myös, että voivat kapteenit voivat olla loistavia, mutta jos meillä on riittävästi tarkastusta valvontaa luotsitoiminnassa, niin silloin ei aina hoideta hyvin luotsitoimintaa, koska usein näillä yrityksillä ei ole mitään intressiä, että ne edes toimisivat asianmukaisesti. Sen takia nämä luotsi alukset voivat olla kokeneita, siellä voi olla kokeneita toimijoita, mutta heitä ei kiinnosta se työn taso, mutta meillä pitäisi olla mahdollisuus ainakin mahdollisuus paikantaa joitakin ongelmia. Minä tässä vaadin myös täyttää avoimuutta ja valtion tukea. Valtion apua ei ole kyse vain liikenteestä, kuljetuksesta. Sehän on hyvin poikkileikkaava elinkeino, jos täällä on puhuttu paljon espanjalaisista, meillä se on ihan perustuslakiasia. Espanjan parlamentti päättää ja hyväksyy siitä mitkä ovat esimerkiksi satamatoiminnot, satamamaksut sen jälkeen, kun on päästy osapuolten kanssa sopuun. Tämä on hyvä teidän ymmärtää täällä, mikä on meidän näkökantamme ja toimimahdollisuutemme. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro komissiolla, Olkaa hyvä. Kuka sieltä kertoo? Thank you very much for, for this. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä keskustelusta. Olen sitä mieltä, että me haluamme korostaa tätä keskustelun laatua. Haluamme myös korostaa esitettyjen tarkistusten laadukkuutta ja myös Fleckensteinin mietinnön laatua. Hän on koostanut sen viimeisempien tietojen pohjalta, joita on saatavilla. Ajoitus on myös tärkeä päätöslauselmassa liittyen valkoiseen asiakirjaan, niin on tuotu esille tarve edetä tämän ehdotuksen kanssa. Ja nyt kun asia on ensimmäistä kertaa käsitelty neuvostossa, vuodenvaihteen jälkeen aloittava puheenjohtajavaltio Alankomaat on valmis aloittamaan keskustelun liittyen tähän koko satamasian. Nämä ovat erittäin tärkeitä koko toimitusketjun kannalta ja myös niiden houkuttamien investointien kannalta ei olisi järkevää tai asiallista tässä vaiheessa kommentoida esitettyjä tarkistuksia. Haluaisin kuitenkin reagoida joihinkin niistä. Luvut kolme ja neljä ovat sellaisia, että näissä tarkistuksissa on monia näkemyksiä, jotka parantavat komission alkuperäistä ehdotusta – Liittyy tämä sitten taloudelliseen avoimuuteen, valvontaregimeihin ja myös muihin asioihin, näihin valvoviin elimiin, joista Maisner muun muassa mainitsi, niin on kenties olemassa tapa, jonka avulla voidaan löytää hyvä tasapaino liittyen näihin sataman määritelmiin kustannuksiin ja Nämä, näin, tässä on toimittava keskus tai kansallisen viranomaisen ohjauksen alaisena, kuten Espanjassa toimitaan. Näin ollen emme olisi kovinkaan kaukana tästä e, raideliikenteen järjestelmästä, jossa näillä infrastruktuurista vastaavilla tahoilla on melko paljon vapauksia, mutta ne ovat kuitenkin kansallisen viranomaisen ohjauksessa. Tässä on Fleckenstein myös antanut uuden suuntauksen, jossa pyritään luomaan selkeät puitteet sataman, satamille ja sen hallinnoinnille. Joissain satamissa annetaan vapaus valita malli, jossa vapaa kilpailu on normi, tai toisaalta järjestää yksin oikeudella nämä palvelut, mutta näin toimien jälleen kerran mm, raidesektorissa toimitaan samalla tavalla. Tämä yksinoikeus synnyttää tiettyjä velvollisuuksia siihen, kuinka näitä toimilupia myönnetään. Lisäksi vastuukysymyksiin liittyen erittäin paljon julkisia varoja käytetään satamissa edelleen joten on tärkeää, että lisätään avoimuutta, jotta investoinnit saadaan jäljiteltyä selkeästi, varsinkin sellaiset investoinnit, jotka saapuvat Euroopan unionin ulkopuolelta. En ole tarkempia esimerkkejä tässä vaiheessa. Lisäksi menettelyä pyydetään kuvattavaksi tietyissä kohdin, ja tämä koskee ennen kaikkea oikeudellista varmuutta. Jotkut asiat mainitsivat tämän tänään oikeuskäytännön ei tulisi ulottua satama toimintaan. On nähty useita vaikeita tilanteita, jotka ovat johtuneet oikeuspäätöksistä, sillä lainsäädännössä ei puhuta näistä tapauksista riittävän selkeästi. Öö, lisäksi eräs koskee liikennettä. Öö, lisäksi tämä sertifikaattiehdotus, joka tuotiin esille tarkistuksessa, öö, oli hyvä ajatus. Sitä on käytetty yhä useammassa satamassa. Tämä liittyy myös turvallisuuteen. Öö, tämä voi olla oikeutettua silloin, kun tulee käyttäjille tarjota enemmän operatiivista joustavuutta. Lisäksi täällä tuotiin esille nämä sosiaaliset säännökset. Uusi komissio kuuntelee herkemmällä korvalla näitä esiin tuotuja näkemyksiä. Tämä pakollinen työntekijöiden siirto menee melko pitkälle, mutta jotkut ajatukset, joita täällä esitettiin, eivät rikot tätä komission aloitteen tekemisoikeutta, varsinkin kun nämä liittyvät operatiivisiin parannuksiin, joita tehdään satamissa. Vaikutusten arviointiin liittyen, kun katsoo näitä tarkistuksia, niin tämä alkuperäinen ehdotus äh, on kyllä ihan Asiallinen ehdotus, mm, kenties näitä sosiaalisia asioita voidaan vielä arvioida uuden vaikutusten arvioinnin suhteen, varsinkin sellaisia asioita, joita ei katsottu tässä alkuperäisessä, niin mm, niitä tulisi kenties arvioida analyyttisesti. liittyen käyttöoikeussopimukseen, niin Fleckenstein ei pyri ottamaan tuomaan tätä käyttösopimusdirektiiviä pakoton kautta tämän asetuksen piiriin tai pyri nollaamaan sen vaikutuksia. Tässä ei ole päällekkäisyyttä tai toistoa liittyen käyttöoikeusdirektiiviin. Tämä on mm, pelkästään yksinkertaistus. Me ajattelimme, että tämä mm, kilpailu tai nämä tarjoukset järjestettäisiin samalla tavalla kuin käyttöoikeuksien suhteen ja Fleckenstein käyttää tässä reittiä, joka tuo enemmän selkeyttä, mutta joka on myös yksinkertaisempi eri toimijoiden täytäntöön pantavaksi. Ja tämä on kaiken kaikkiaan järkevä ehdotus. Se, että tietyt sanomat jätetään pois mm, tämän asetuksen piiristä, niin ei pidä puolueellisesti luoda näitä poikkeuksia ja meidän on toimittava TNT-puitteissa ja tässä soveltumisala tässä ehdotuksessa koski nimenomaan kokonaisvaltaisesti TNT-verkostoa. On katsottava nyt tätä volyymia, jota, jonka, jolla käydään kauppaa näissä salamissa ja on myös arvioitu tätä maantieteellistä tasapainoa, en näe tähän muuta ratkaisua. Ja lopuksi, arvon puheenjohtaja, minä pyytäisin, että olisi uusi vahvistettu kuulemismenettely, jotta tämä olisi reilu eri sidosryhmiä kohtaan. Kiitoksia. Sitten vielä esittelee loppupuheenvuoro Knutflikusta oleva. Niin. Kai tässä heti reaktiona siihen, miten, mitä komissio sanoi totesi, että, että aina siellä, missä käyttöoikeussopimuksia sovelletaan, siellä sitten näitä, siellä toimitaan sitten tämän asianomaisen direktiivin määräysten mukaisesti tietysti, mutta jos, jos ei sellaista ole, niin ei tässä välttämättä sit hyväksytä myöskään näitä vähemmäissääntöjä, ettei sitten tätä käyttöoikeusdirektiiviä kaupan kautta uitota sisään Eh, espanjalaiset tietysti tässä nyt ottavat nokkinsa, ei tietenkään tarkoitus ollut sitä sormella osata. Ei tämä nyt varmaan iso ongelma ole, ei siellä neuvostossakaan varmaan tällä tiellä lähdetä siis se käsin. Toiseksi pitää tässä olla on väärinkäsityksestä. En ole koskaan sanonut, että näitä markkinoita tarvitaan, sitä tarkoittaa vaan emme voi pakottaa siihen tietenkään tässä on aika lailla erilaista toteutustapaa olemassa ja tulossakin, niin kuin tänä päivänä on opettu. Mitä sitten tulee tämä toissijaisuusperiaate, onko se tässä tarpeen vai ei yhtä, niin kuin kollega Daalen totesi, jos, mitä työpaikkoihin ja muihin tulee, kaikki, kaikki sujuu aika hyvin, mutta työntekijöille ei asiat, eivät asiat oikein etene aina on sellaisia kysymyksiä komissiota tullut, e-, esimerkiksi tällaiset työpaikkaneuvostojen työhuonekuntien perustamisen varmistamisesta ja tietenkin työnantajien, työntekijöiden työolosuhteet on, on tärkeää huomioida. Emme sitä tähän voida kirjoittaa tietenkään, voimme vain todeta, mitä voidaan tehdä ja mitä ei, mutta voimme hiukan sopeutetussa sovelletussa muodossa viitata tähän ongelmaan, että tässä saattaa syntyä jonkinlainen kilpailu, vääristymä kilpailuongelma. Jos nämä vastuuviranomaiset sitten eivät keskenään neuvottele mitä sitten tulee näihin joukkoryhmäpoikkeuksiin? Olen tässä oman, oman tekstini kanssa yhtä mieltä, eli ei tule kysymyksenkään, onko siinä kysymys painostuksesta. No kyllä on, mutta niin on tarkoituskin, koska se on ainoa mahdollisuus, joka meillä tässä yhteydessä on. Ja, ja, ja tässä ajatellen, ajatellen sitten, miten mikä meidän velvollisuutemme on estää sitten kaikki porsanreijat tässä tapauksessa myöskin. Ja tämä on juuri yksi sellainen. Kaikki nämä oikeudet sitten kytketään toisissaan. Rike viittasi olympiakisoihin hampurilaisena, voin vaan sen sitä korostaa. Ehkä jos sitä on kolmannen kerran jo, kolme kertaa jo haettu, tuskin neljäskään kerta toden sanoa lähiaikoina, mitä hakemuksiimme tulee. Se siitä. Sitten tämä yleisiin tunnustuksiin tulee, kannustukseen tulee, tai se oli ihan avoin mieli sanottu, että samaa sanoin kaikille muillekin. Kaikin, kaikkien kanssa olen ihan yhtä mieltä No, on kysymys sitten äh, painostuksessa vaiko ei. Tässä on kysymys kuitenkin vapaasta mielipiteen äh, vapaudesta. Siis jokaisella on Euroopan parlamentissa perusoikeus puhua. Ja sitä me, äh, sitä, siitä me pidämme kiinni kynsin hampain. Eli 10. päivä marraskuuta äänestetään ehkä se on vielä vahvistusta vajaa TBC. Eh, eh, ennen kuin etenemme seuraamaan kohtaan, haluaisin eh, toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Vin Vammekammin veli, sisar ja käykin, ei kun tämä mikä se nyt on, siskon mies, ovat täällä myöskin paikalla. Tervetuloa! No niin. Sitten seuraavaksi Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Merja Kyllönen on siinä meillä siinä esittelijänä, valmistelijana. Hiljaisuutta, kun valmistella pääsee ääneen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia kaikille tähän raporttiin muutosesityksiä jättäneille kollegoille. Esityksiä tuli kaiken kaikkiaan 104 kappaletta ja koska äänestysasiassa on jo huomenna, olemme varjoraportöörien kanssa työstäneet hyvässä yhteistyössä kompromissiesityksen, jonka tietysti toivon saavan huomenna mahdollisimman laajan tuen. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että enpä vielä kesän korvalla tähän työhön ryhtyessä osannut aavistaa mittasuhteita, joihin tilanne tulevien kuukausien aikana laajenee. Pakolaiskriisi on ollut koko Euroopan huulilla kesän ja alkusyksyn ajan, emmekä oikeastaan voi enää edes puhua kriisistä kuin väliaikaisena tilana, sillä itse arvioin, että tulijoiden virta Eurooppaan on enemmän tai vähemmän pysyvä ilmiö, joita muun muassa ilmastonmuutos vain kiihdyttää. Halusimme muodostaa tässä TRAN-valiokunnan lausunnossa sellaisen kokonaisuuden, jos, <clears throat> joka keskittyy Välimeren vakavan kriisin liikennejärjestelmään kohdistuviin vaikutuksiin. Täytyy sanoa, että tämän raportin laatimisesta hankalan on tehnyt sen ajankohtaisuus. Tilanne on pahentunut viikko viikolta ja Euroopan osalta ei ole enää edes mielekästä puhua pelkästään Välimeren tilanteesta vaikutusten näkyessä koko Euroopassa Välimereltä Jäämeren rannikolle saakka ja lännestä itään. Käsittelimme siis tässä lausunnossamme kriisin eurooppalaista liikennejärjestelmää koskeviin vaikutuksiin erityisesti Välimerellä, mutta myös muuta liikennettä koskien. Päähuomion sai ansaitusti kuitenkin rahti, matkustaja ja risteilyalusten vastuu välittömissä etsintä- ja pelastusoperaatioissa Välimerellä. LIPE-valiokunta kokoaa aikanaan parlamentin kokonaisvaltaisen näkemyksen tilanteesta. Yksi asia on aivan selvä. Välimerellä liikkuvat kauppa-alukset ovat joutuneet osallistumaan tämän hetki hetkeltä pahenevan kriisin myötä pelastustöihin liian paljon, koska riittäviä viranomaisresursseja ei ole pystytty järjestämään. Kauppa-alukset ovat pelastaneet kymmenien tuhansien ihmisten hengen. Kiitos heille tietysti siitä. Eurooppalaisten varustamoiden näkökulma asiassa on ollut selkeä. Alusten kapteeneille ja miehistölle merihätään joutuneiden ihmisten auttaminen ja pelastaminen on ammattieettinen itsestäänselvyys ja pelastusvelvollisuus on kirjattu myös kansainväliseen merilainsäädäntöön. Siitä ei pidä tehdä maksua vastaan suoritettua toimintaa ja ala on sitä itse nimenomaan korostanut. Alalla on hyvin toimiva vakuutusjärjestelmä eikä varustamat ole sen ohella halunneet erilais, erillisiä kompensaatioita maksettavaksi kerrankin joku tässä maailmassa ei ole niin sanottu money issue. Ongelmallista varustamojen näkökulmasta on kuitenkin pelastustöiden volyymi sekä se, että valitettavasti myös niihin osallistuminen aiheuttaa vaaratilanteita myös näille aluksille ja heidän miehistölleen. Muiden ryhmien kanssa rakennetussa kompromissiesityksessä halusimme korostaa erityisesti seuraavia asioita. Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden tulee taata riittävät resurssit pelastustoimiin Välimerellä. Kauppalaivastot ja vapaaehtoisjärjestöt kyllä avustavat pelastustöissä, mutta pääasiallinen vastuu tulee olla toisaalla. Eri tahojen välistä yhteistyötä on syytä tiivistää myös pakolaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, erityisesti Euroopan meriturvallisuusviraston EMSAn osaamista ja resursseja olisi mahdollisuus hyödyntää osana kokonaisoperaatiota paljon tehokkaammin kuin tällä hetkellä tehdään. Pakolaiskriisi on antanut tilaisuuden ammattimaiseen ja hyvin kannattavaan järjestäytyneeseen ihmissalakuljetukseen tilanteen ratkaisemiseksi tämän järjestäytyneen moraalittoman toiminnan karsiminen ja rankaiseminen on nyt niitä toimia, joihin Euroopan on yhteisesti löydettävä nopeasti keinot. Olen itse sitä mieltä, että tämän laittoman ihmissalakuljetusbisneksen, miljardibisneksen sijaan meidän on löydettävä keinot tarjota hädänalassa oleville ihmisille laillinen ja turvallinen reitti hakea apua. Haluan kiittää varjoraportööreja lämpimästi saamastani tuesta ja erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Uskon, että yhdessä pystymme muodostamaan sellaisen näkemyksen tässä vaikeassa asiassa, joka on aikanaan hyödyllinen myös LIBE-valiokunnalle heidän muodostaessaan arvokasta omaa kantaansa asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Puheenluettelo on ummessa. Öö, Pascal, ensin ole hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon rouva esittelijälle toiminnastanne ihan alusta lähtien, alusta lähtien, ihan ensimmäistä minuutista lähtien loppu metreille asti. Tässä on, on oltu paljon kaunopuheisuutta, on oltu myös hyvin herkkänä korvana sisäisille ja ulkoisille ongelmille. Ehkä ei olisi hyvä politiikolle, jos ei osaisi kuunnella kaikkia eri tahoja. Ja minä haluan myös kiittää varjoesittelijöitä, koska he ovat olleet erittäin päteviä. Tämä on erittäin hyvä lausunto. Me voimme tätä valiokunnassa käsitellä, eikä tässä ole mitään päällekkäisyyttä. Eli tällä ei mene mitenkään live-valiokunnan kanssa päällekkäin. Tässä mielessä ää, äh, tämä on erittäin hienoa työtä, jonka Ruokilon on tehnyt. Ja nyt olemme päässeet hyvinkin myös kompromisseihin, eh, kompromissitarkistuksiin. Kyllä me kaikki voimme todeta, että tämä ei ole todellakaan helppoa ja esittelijän asennoitunut erittäin, erittäin kurinalaista, vakavasti otettavaa, mutta myös hyvin älykkäästi hän on toiminut. Minä haluaisin puhua kompromisseista. Ne vastaavat solidarisuuskriteeriä, vastuullisuutta jossa puhutaan vapauksista, siinä meidän pitää olla eurooppalaisia, jotka tolema, tajuamme tämän ö, hyvin dramaattisen tilanteen, jossa me kaikki elämme. Me olemme rajanneet tehtävämme niihin asuntoihin, asioihin, jotka kuuluvat meille. Kuten esittelijä sanoi, me pyrimme näkemään ja hahmottelemaan, josko vastuualueiden lisäksi olisi myös vastuu näille kuljettajilla, alusten kuljettajilla joitakin velvoitteita – silloin kun on kyse turmista ja tapaturmista ja olisiko jonkun, he itse sanoivat, että ei, että kun heillä on omat vakuutukset, jotka ovat kunnossa, niin ne, ne eivät ota huomioon mitään näitä lisäriskejä. Ei tässä pidä olla paavillisempi kuin paavi. Jos tässä on joitakin puutteita, niin meidän pitää kyllä pyrkiä täyttämään ne. Jos tässä vedotaan johonkin virastoon, joka on aina hoitanut tehtävänsä hyvin, jos se nytkin hoitaa tehtävänsä hyvin, niin silloin virasto on osoittanut ihan hyvin toimivuutensa parhaat onnetoivotukset ja vielä kiitos rouva tästä lausunnosta. Me, me varmasti vielä löydämme toinen toisemme kompromissien käsittelyssä ja olemme kaikki rehellisiä ja meillä on rauhallinen omatunto, koska me olemme hoitaneet velvollisuutemme. Edis Kirkos. Kiitoksia. Kirkos seuraavaksi. Ole hyvä. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Hyvät kollegat, Tällä pakolaiskriisillä on vakavat seuraukset meriliikenteelle. Kiitokset valmistelijalle Herra Kylläselle. Meillä oli erinomaisen hyvä, hyvä ja onnistunut äh, yhteistyösohde. Sosiaalidemokraatit tämän kompromissin, äh, sorvattujen kompromissien puolesta äänestävät. Niissä on mainittu liikenteelle koituvat pulmat ja olemme korostaneet myöskin sitä, äh, missä, minkälaisissa Äh, vaikeuksissa äh, kauppalaivastot ja risteilyalukset äh, ovat joudut sen seurauksena, että joutuvat näihin pelastusoperaatioihin laajamittaisesti osallistumaan. Me haluamme sälyttää vastuu sille, kelle vastuu kuuluu kannettavaksi, eli komissiolle näiden kaupallisten kauppalaivojen ei tule korvata kansallisia pelastus- ja etsintävoimia jäsenmaissa eikä tässä oikeus perustakin on hieman heiveröinen, koska on todettu sitten, että jos, jos näitä pakolaisia maahan tuodaan, niin se on rangaistava teko, mutta ei näiden viattomien pelastajien pidä joutua sitten tällaista määräyksistä vastaavasti kärsimään sakkojen uhalla meidän pitää hallita koko maahantulovirtaa virtaa ja, ja sitten varustaa sitten myöskin nämä laivastot kantamaan vastuunsaan sitten, tai osallistua, heidän osallistumisensa pelastustoiminnan mahdollista. Meillä pitäisi laillisia, turvallisia reittejä luoda pakolaisille Eurooppaan tulla. Kiitoksia. Sitten ähm, edustaja Tomasic. Hvala lijepa. Pozdravljam izvjestiteljicu, te kolegice i kolege izvjestitelje. Kiitos äh, valmistelijalle ja myös varjo valmistelijoille e, ryhmän nimissä haluan tukea suu, lähes kaikkia kompromissitarkistuksia. Olen erittäin iloinen siitä, että pääsimme kompromisseihin tästä hyvinkin vaikeasta aiheesta joka meidän valiokunnassamme on siis työn alla. Tietysti kauppa-alusten pitää avustaa hädänalaisia ihmisiä. Sehän on jo sanottu vuoden 1982 sopimuksessa. Minun tekemäni tarkistukset heijastavat nimenomaan nykytilannetta kauppa-alusten kannalta. Ne eivät saa mitään tukea tai rahoitusapua silloin, kun ne auttavat hädänalaisia ihmisiä. Päinvastoin niitä rangaistaan, koska usein niillä on siis viiveitä tavaroiden rahtinsa toimituksessa. Eli tässä ei ole missään nimessä kyse siitä, että lähdetään luomaan jonkinlaista maksujärjestelmää. Me haluamme vain muistuttaa siitä tosiseikasta, että nämä kauppa-alukset, jotka osallistuvat pelastustoimenpiteisiin, eivät useimmissa tapauksissa saa mitään rahoituksellista hyötyä. Päinvastoin ne menettävät siinä rahoitusta rahallisesti mutta edellytämmekö heidän osallistuvan avustustoimenpiteisiin? Eivät he niihin osallistu, jos he eivät saa siitä jonkinlaista rahallista tukea, koska jos he osallistuvat siihen, he voivat myös menettää turvallisuussertifikaatinsa, koska silloin he joutuvat ottamaan alukselleen enemmän matkustajia kuin mitä oli alun perin sopimuksissa ja laissa määritelty. Kiitoksia Anna. Tulkkaus vähän kestää. Niin. Sitten Hosea Natsefraria seuraavaksi. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de, de agradecer também. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä. Lähestymistapa oli kokonaisvaltainen. Ja lisäksi tässä kiinnitettiin huomiota siihen, että eri poliittisista ryhmistä otettiin huomioita esiin ja tämä lähestymistapa auttoi siihen, että saatiin aikaiseksi 15 kompromissia. Haluan kiittää kaikkia osapuolia, varsinkin edustaja Kyllöstä. Mitä tulee pakolaiskorkeudustajaan ja meripelastukseen, niin selkeäksi on käynyt, että tämä on haaste kaikille Tämä on humanitaarinen ilmiö ja tähän on puututtava nyt tässä tilanteessa liikenteen näkökulmasta. Me äänestämme joistain tarkistuksista, joita me emme ole peräänkuuluttaneet, jotka ovat enemmänkin livestä peräisin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat tyytyväisiä lopputulemaan meidän on varmistuttava, että kaikki voittava tehdään ja että pelastus- ja etsintäoperaatioita koordinoidaan asianmukaisella tavalla. Haluan korostaa, mitä Kyllönen ja muutkin täällä ovat tuoneet esille liittyen EMSAan. On selvää, että tämän viraston olisi oltava mukana tässä työskentelyssä ja sille on taattava riittävät resurssit. Lopuksi haluaisin sanoa, Kuten täällä monasti on jo tuotu esille, niin laivat, varustamot eivät voi korvata Euroopan unionia tässä. Kaikilla on tässä moraalinen vastuu ja meidän on katsottava, että eri osapuolet ovat tässä asianmukaisella tavalla mukana. Ja onkin tärkeää, että varmistumme siitä, että tässä on mahdollisimman vähemmän, vähän riskejä kaikille osapuolille. Kiitos paljon. Then this is Bas Aikout. Kiitoksia. Sitten Bas Aikout. Kiitokset kovasti ensiksi. Kiitokset valmistajille tästä erinomaisesta työstä. Tämähän on hyvin arka aihe, jos mikä. Ja jos äh, tarkastelee näitä eri muutosehdotuksia, tässä näytettiin, tässä oli vaara suostua kokonaan raiteelta, mutta eh, valmistelijan ja Mario esittelijän mm, eh, taitavuudesta on pelkästään kiittämistä siitä, kiittäminen siitä, että ollaan, ollaan ihan oikeaan suuntaan menossa eh, parissa muutosehdotuksessa ei ole vältetty kiusausta yrittää tehdä jotain Frontexin kanssa, mutta se on varmaan ihan äh, riittävän kova haaste löytää siitä, siitä sitten sopimus. Ei tässä kannata nyt sitä äh, kieltä tai tekstiä alkaa sorvata et sen enempää hiomaan, kun on tähän asti tehty tässä kompromissienkin suhteen. On tehty oikein hyvää työtä. Esittäjälle kuuluu siitä lämmin kiitos. Minusta tämä äh, versio, joka tässä pöydällä tällä haava on, keskittyy juuri nimenomaan tähän liikennekysymyksiin ja pidetään asia sellaisena. Täällä juridinen aspekti jääkö, jääkö sitten muiden huoleksi. Frontexit ja sen sellaiset muut asiat jääkö nyt sitten liven kontolle. Kiitoksia, Mari Kristina Mutu. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, olette ihan oikeassa. Tämä on jo monimutkaista ja todellakin tässä on libe valiokunnan kanssa vastavuoroisuutta, yhteistoimintaa, mutta meidän täytyy kuitenkin omassa valiokunnassamme suhtautua tähän maahanmuuttopolitiikkaan. Oli sitten kyse libe valiokunnasta tai meidän omista jäsenmaistamme, niin kyllä me kuulemme, kuinka ihmiset ovat närkästyneitä ja kauhistuneita siitä, kuinka monet ihmiset vielä hukkuvat välimereen. Mutta, mutta, mutta minä en tiedä, mitkä tahot jotka aina ketkä pyytävät, houkuttelevat aina lähtemään näitä ihmisiä tälle äärimmäisen vaara, vaaralliselle merenytysmatkalle. Tässä puhutaan kuitenkin ihmishengistä ja minkälaista politiikkaa esimerkiksi Australian harjoittanut vuodesta 2013. Jos puhutaan suvereenista rajoista, niin se on ehkä inhimillisempää kuin mitä on Maaren ostrum eurooppalaiset toiminnat, ja just toinen on Triton. Meillä on lukuja yhtäältä, sitten meillä on kuitenkin nolla kuollutta Australian rannikolla, mutta meillä on yli 3000 kuollonuhria välimeressä. Eli nämä luvut ovat kuitenkin ihan todellisia, mutta jos puhutaan tästä asiakirjasta, tästä mietinnöstä, lausunnosta, siinä vedotaan apuun, joka toimitettaisiin merellä välittömästi. Tässä on mutta tänä päivänä meidän täytyy tajuta, että tilanne on aivan poikkeuksellinen kun meillä on tämä muuttotulva, niin meillä pitäisi olla myös tiukkoja toimenpiteitä, mutta kyllä se kuitenkin on kaikkien niiden etujen mukaista, jotka pyrkivät ylittämään välimeren. Ei me, emme eh, me voi myöskään harjoittaa hyvää politiikkaa, siihen liitetään liikaa tunteita tai media, mediaseksikkyyttä. Mutta mm, tämä tilanne on meidän kaikkien silmien edessä. Meidän pitäisi mm, kannustaa jäsenvaltioita toimimaan enemmän mm, median suuntaan ja puhua, minkä takia ihmiset lähtevät tälle vaaralliselle matkalle. Ehkä meidän pitäisi tehdä niin kuin Australia, palauttaa nämä laittomat maahantulijat, pitäisikö heidät palauttaa johonkin toiseen Euroopan ulkopuoliseen paikkaan, niin kuin Australia tekee tai niin kuin Japani tekee, keskeyttää lopettaa Schengen-sopimustoiminta ainakin väliaikaisesti, myös sisärajoilla suorittaa tarkastuksia meidän pitäisi myös pyrkiä saamaan toimintakelvottomiksi nämä alukset, joilla laittomasti tuodaan tänne pakolaisia. Meidän pitäisi olemaan yhteistyötä myös sotilastasolla, miten me voimme saada nämä ihmisalakuljettajat vaarattomiksi. Meillä pitäisi olla myös hyvät suhteet Välimeren etelä eteläisen maiden kanssa, kun taistelemme islamismi terrorismia vastaan. Minun jättämäni tarkistuksessa pyritään helpottamaan näiden kauppa-alusten mm, toimintaa ilman, että niillä olisi tärkeitä rahoituksellisia tai turvallisuusnäkökohtia, joissa ne voisivat olla huonommassa kilpailuasemassa suhteessa muihin aluksiin. Tässä minun tarkistukseni, koska minun tavoitteeni, niin kuin meidän kaikkien tavoitteena, me on toimia siten, että voimme lopettaa kaikki nämä onnettomat hukkumistapaukset merellä. Kiitoksia. Ines Ajala Sender vielä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon edustaja Kyllöselle hänen kompromisseista ja näkemästä vaivan, vaivasta. Minä olen, jos minä muistan oikein, niin silloin kun puhuttiin pakolaiskysymyksistä ja turvapaikanhakijan kysymyksistä libe valiokunnassa nyt on erittäin suuri osa, joka koskettaa meitä, on nimenomaan tämä inhimillinen kuljetus näille ihmisille vaaratilanteissa, olipa kyse sitten aluksista tai, jo, tai sitten jo haaksirikkotilanteista. Me, me emme voi puhua tässä enää rautatieliikenteestä niinkään paljon, koska meidän täytyy muistaa, että ihmisiä pitää kuljeta inhimillisissä olosuhteissa myös maanteilla ja rautateilla. Me voimme puuttua toimiin, me voimme tarjota jotakin elementtejä. Sen takia minä kiitän suuresti Rouva Kyllöstä, että hän on hyväksynyt kompromissin 14 turvallisista käytävistä. Meidän pitäisi olla kykeneviä myös olla innovatiivisempia Toisekseen, jos se mikä liittyy laivan varustajiin, se on ihan legitiimiä, että nämä varustajat luopuvat avun annosta täysin pyytettömästä avusta. Se on ihan legitiimiä. Eivät he halua olla osana jossakin prosesseissa, jossa lähdetään, äh, jos he ovat mukana turvapaikkajärjestelmän luomisessa tässä on sanottu ihan selkeästi, että oli kauppa-aluksia, kauppalaiva, kalastusaluksia, jotka joutuvat muuttamaan reittejään, mutta myös kieltäytyivät antamasta, mm, antamasta tiedottomasta sijainnistaan Välimerellä. Sen takia tämä tarkistus numero viisi, jonka olen esittänyt, on tämän suuntainen, eli Komission pitää turvata siten, että kauppalauluksilla ei ole pakollista velvoitteita toimia, mutta jos merioikeus ja meri, kansainväliset merisopimukset edyttävät, silloin niiden on tarjottava apuaan. Mm, eivät heidän tarvitse muuttaa reittejään tai ilmoittaa sijainnistaan, koska se, se voi myös pitää sisällään onnettomuuksia ja haaksirikkomahdollisuuksia. Haaksirikko meidän täytyy muistaa, mitkä ovat prosessit ja tämä on ihan oikeutettua kauppalaivaston toiminnalle. Danke sehr. Jetzt nochmal die Berichterstatterin. Sitten vielä esittelijälle puheenvuoro. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> hyvät kollegat, en halua viedä enää enempää yhteistä aikaa. Lämmin kiitos kaikille heidän todella arvokkaasta yhteistyöstä ja näen, että yhteinen joukkueena rakennettu mielipide on arvokas ja toivottavasti siitä on live-valiokunnalle paljon, paljon apua. Ei muuta kuin tällä hyvällä yhteistyöhengellä TRAN asioissa edelleen eteenpäin. Kiitos. Danke sehr. Die Abstimmung ist morgen. Kiitokset. Huomenna yhdeksästä lähtien äänestys muun muassa tästä. Seuraava esityslistan kohta on viisum, viisumipaketti ja viisumisäännöstö. Isvan Ujei, siinä esittelen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan nopeasti kiittää siitä, että millä meillä annettiin tämä paketin laatiminen tällä tavoin. Minä voin ojentaa auttavan käteni puoli vuotta. Minä olen... Työ on ollut tuottavaa eri puolueryhmien kollegojen kanssa. Meillä on 15 välistä tapaamista tai toisen tyyppistä tapaamista tästä viisumipaketista. Meillä on ollut ryhmien välisiä tapaamisia. Task Force matkailu on ollut myös hyvin esillä, eli puoli, puoli vuoden ajan olemme todella tehneet hyvää työtä, voidaksemme äänestää tästä huomenna. Eli haluaisin sanoa, että minulla on ollut mahdollisuus keskustella kollegojen kanssa, jotka olivat kiinnostuneita tästä asiasta – pystyy myös puhumaan myös pätevien kollegojen kanssa. Komission tekemässä tutkimuksessa on sanottu, että jos puhumme nyky Schengen asetuksesta 6,5 miljoonaa, jotka on menetetty, jotka Brasiliasta, Afrikasta, lähi siis muista kuin EU-maista 6,1 miljoonaa turistia, jota on menetetty tämän vanhentuneen ja jäykän järjestelmän takia. Tutkimus osoittaa ja komissio sanoo, että viiden tulevan vuoden aikana noin 130 miljardia euroa potentiaalista tulo, jos me lähdemme vähän joustavoittamaan, pehmentämään meidän viisumimääräyksiämme. Ja jos me sallimme näiden mahdollisten matkailijoiden helpomman ma- maahantulon Schengen-alueelle, tässä pitää ajatella taloutta, matkailua, olipa perspektiivit mitkä tahansa, niin meidän intresseissämme on tietysti se, että meidän ehdotuksemme etenevät. On ihan selvää, että Libe-valiokunta lähestyy tätä vähän eri vinkkelistä, mutta toivottavasti meidän esityksemme etenevät kuitenkin niin kuin me toivomme. Meillä on muutamia kysymyksiä. Eri ryhmiltä on tullut useita eri ehdotuksia – kollegat ovat ottaneet sille tämän asiakirjan ja halunneet muuttaa lähes kaikkia kohtia sieltä, mutta kuitenkin pääsimme kompromissiin. Viime viikon varjoesittelijöiden pitämän kokouksen jälkeen voinen sanoa, että pääsimme keskeisistä sopuun eri puolueryhmien edustajien kanssa komission tekstissä sanotaan, että vapauksia on muokattu siihen malliin, että, että ehdotukset voivat edetä. Ainakin meidän TRAN-valiokunnassamme meillä oli ensimmäinen kompromissi, joka perustuu johdantoosan kohtaan 10.2 ja 3 ja 18 tässä tarkistukset ne, joita tämä asia kiinnostaa, ovat hyvin perehtyneet jo tähän, mutta kompromissiesityksen myötä me helpotamme tässä tehtävää itsellemme ja, ja vähennämme myös viisumipyyntöjen käsittelyaikaa. Yleensä se on ollut 18 kuukautta. Nyt ehdotetaan siirrytty kahden viisumin ehdotuksesta yhteen viisumiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei ole mitään erityisriskejä. Jos ajattelemme viisumin anoja, niin me, meillä on ollut jo mahdollisuus tarkistaa, josko tämä henkilö vaan vastaa niitä kriteerejä, jonka mukaan viisumi voidaan myöntää. mutta ajatuksena oli myös saada innoitusta niistä esimerkkeistä, joita on saatu muualla, jotka voidaan soveltaa myös EUn alueella. Kiitän varjoesittelijöitä EPPstä, jossa on puhuttu sähköisestä kirjaamisjärjestelmästä ja on puhuttu tekniset kysymykset pitäisivät olla aivan selviä, että voimme käynnistää tämän järjestelmän. Se on hyvä mahdollisuus kaikille jäsenvaltioille. Tämä on otettu tässä uudessa ehdotuksessa hyvin eteen. Meillä ei ole tässä paljon eurooppalaista kokemusta. Ja tässä pääsemme kolmanteen kompromissiehdotukseen EPPltä. 14.30 ja 7 on otettu tässä kompromissi tarkistuksissa. Eli mahdollisuus käyttää tätä järjestelmää. Sen jälkeen meidän pitää hyväksyä muodot ja tavat, miten tätä järjestelmää ryhdyttäisiin käyttämään. Mutta minä haluaisin pyytää teiltä tukea viis vierailuviisumien myöntämisen myöntämisen ajanjaksolle. Eli yleensä se on ollut tähän asti kolme vuotta. Mielestäni se pitäisi, että pitäisi pidentää viiteen vuoteen tämän viisumin voimassaolon pidentämistä puolustavat ne ihmiset, jotka tulevat Eurooppaan. Siinä on paljon taiteilijoita, myös liikemiehiä, eri ammattialojen edustajia, jotka ovat pyytäneet tätä pidentämistä. Eli viisumin voimassaoloaika olisi minimi kolme vuotta, maksimi viisi vuotta. Minä sanoisin minimi viisi vuotta ja maksimi kymmenen vuotta. Tässä lyhyesti tämä viisumajan pidentämisen voimassaoloaika ei se pidä sisällään suurempia riskejä, koska me olemme pystyneet tutkimaan maahantulo anomuksia, eikä, se ole, eikä siinä ole löytynyt minkäänlaisia suuren suuria riskejä. Kollegat haluaisivat saada tämän säännön ehkä vielä tiukemmaksi. Ymmärrän kuitenkin, ymmärrän heidän ehdotuksensa, mutta minulla on mahdollisuus keskustella heidän kanssaan, enkä minä voi hyväksyä joitakin kannanottoja. Tänään vielä keskustelemme ja sitten me äänestämme. Ja viime Viimeiseksi haluaisin kiittää kollega Bilbaota ehdotuksistaan, tarkistusehdotuksista, jotka ovat erittäin tärkeitä ja kallisarvoisia. Tässä ensimmäinen asia. Sitten vielä vierailuviisumeista. Meillä on 16 tarkistusta. Sprechen, weil um 17 Uhr die Kommissarin kommt. Müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Vähän lyhyemmin. Hyvä. Minuutti vielä. Jep. Dolgoztunk azon, hogy kapjuk. Hyvä puheenjohtaja, me olemme tehneet kuusi kuukautta työtä saadaksemme puoli tuntia puheaikaa. En minä voi sille mitään, jos toiset esityslistan kohdat ovat vieneet niin paljon aikaa, että olemme myöhässä aikataulustamme. Kai saan puhua vielä minuutin tästä toisesta paketista, koska muuten valiokunta ei tiedä, mistä huomenna äänestämme. Toinen osa tässä paketissa on niin sanottu matkailuviisumi tai vierailuviisumi. On kyse viisumityypistä, jossa voi kiertää useissa eri maissa muissa kuin omassa lähtömaassaan. Minä uskon, että me voisimme hyväksyä tämän Olemme puhuneet tässä esimerkiksi jo taiteilijoiden kanssa, teatteriallinen sirkusalan ihmisten kanssa, ja kollegat pääsivät yksimielisyyteen tästä. Ehkä live-valiokuntakin voisi tulla vakuuttuneeksi tästä. Kiitos teidän kärsivällisyydestä. Minulla oli ehkä liian vähän minuutteja aikaa puhua, mutta kiitos teidän yhteistyöstänne jo nyt. Es ging ja nicht darum, uns eine Minute. Äh, äh, yleisesti vain pyysin olla tiivistämään, eikä vaan nyt minu- minuuttiin rajaamaan. Tässä nyt on minuutista eh, minuutista kiinni, kunnes komissaari tulee. Sitten seuraava. Ole hyvä. On behalf of... Kiitos puheenjohtaja. Kollega Claudia Mantteerin puolesta minä luen nyt hänen viestinsä EPP varjoesittelijän viestin siis. Ensinnäkin kiitos kollegoille hyvin tehdystä työstä. Meillä on kaksi erinomaista asian, asiakirjaa, jotka yksinkertaistavat ja tekevät viisakodeksista paremman. Tämä helpottaa viisumalla matkaamista Euroopassa. Tässä on 43 tarkistusta ja kaksi kompromissia suurissa tarkistuksista liittyen viisumiin, hakemusten yksinkertaistamiseen ja näihin kompromisseihin liittyen. Tämä tulee helpottamaan miehistön jäseniä ja muita legitiimisti Eurooppaan saapuvia. Ja toinen liittyy viisumin myöntämiseen ulkorajalla sähköisen hakemusjärjestelmän avulla. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan helpommin käsitellä hakemusten virtaa. Lisäksi on tarvetta komissiolle luoda yhdenmukainen verkkosivusto, jossa voidaan jättää viisumihakemukset sähköisessä muodossa. Monissa jäsenvaltioissa tämä on jo käytössä. Ja nyt komissio on yhden askeleen jäljessä. Tämä kiertomatkailuviisumi on sellainen, että siinä on 500 tarkistusta. Tämä mahdollistaa sen, että on mahdollisuus matkailla Schengen-alueella vuoden ajan olematta pidempään kuin 90 päivää yhdessä jäsenvaltiossa. Tämä toimii siten, että ensimmäinen jäsenvaltio on tämä, jossa ollaan pidempään. Tämä on innovatiivinen tapa sillä tämä houkuttaa enemmän artisteja ja matkailijoita Schengen-alueelle. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta, vaan mitä tämä nyt menikään. Nice is Jackie Foster. Yeah, thank you. Kiitos Jackie Foster, kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti Daltonilta, joka ei välttämättä päässyt paikalle, ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille työstä, toimesta. Hän, e, tämä on ECRn kanta, ja hänestä on hyvä, että meillä on tällainen Schengen-alueen viisumihakemus käytäntö yhtenäistettynä, joka paljon sujuvammin pystyy sitten nämä hakemukset hoitamaan. Ja sitten kompromissit tästä esirekisteröinti toimesta ja sitten näistä viisumi myöntämisestä ulkorajoilla. Nämä kaksi kompromissia ovat, saavat hänen tukensa. Mitä sitten tulee tähän sisäiseen turvallisuuteen koskien kiertoviisumia, ajatellen nyt eh, tätä eh, pakolais- ja siirtolaispainetta, ah, joka Euroopan takin havaa kohdistuu. Meidän pitää sitä, siis eh, tämä todiste siitä, että pystyy elättämään itsensä viisumia ano, ano, anoissaan, ei ole tietenkään tarpeen, kun sitä käytetään ensinnäkin väärin ja rasittaa konsulaattia liikaa. Sitten vielä konsulaateista sen verran me paheksumme sitä, että heidän käsittelyaikoja pitää rajata, ei se ole realistista. Tässä jossa, jollekulle toiselle ja se jäsenmaalle sitten sälytetään lisää työtä siinä tapauksessa, että tämä ensimmäinen ei näistä töistään selviä. No niin, huomenna äänestetään. Thanks. The next is Bilbao. Gracias, presidente. De manera... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Minä haluan kiittää mietinnön laatijaa. Hän on ollut vastuullinen, dynaaminen työssään. Ihan lyhyesti tavoitteethan ovat selvät tässä mietinnössä. Me olemme ihan samaa mieltä. Ja tästä keskustelimme jo viime viikolla kompromissitarkistuksista. Olemme tästä online-toiminnasta samaa mieltä, ja jos meidän pitää myös tehdä selkeäksi tämä päivittäminen viisumikysasioissa. Jotkut tarkistukset, joissa vaaditaan maksimitakuita mm, siihen varmistamiseen, että jos tapahtuu joku välikohtaus niin, välikohtaus, niin meillä pitää olla valmiudet toimia, pitää olla vakuudet sitä varten. Me, nämä ovat tärkeimpiä kysymyksiä, joista keskusteltiin viime viikolla ja vielä kerran kiitos. Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender seuraavaksi. Sorry, thank you. Eh, gracias, presidente. Yo me solamente para agradecer al ponente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ponnisteluista ja tästä erinomaisesta työstä, kun tässä on pyritty laatimaan rohkaisevia ehdotuksia, ainakin mitä tulee siihen, että parannetaan tilannetta, jossa ollaan tällä hetkellä siten, että viisumit ovat este ja aiheuttavat ongelmia turisteille – yrityksille, opiskelijoille, professoreille ja niin edelleen. Ja lisäksi haluan korostaa, että tämä on nyt saavutettu tämä 18 kuukauden takaraja ja minä vedän pois nyt tämän tarkistuksen 22. Siitä tarvitsee äänestää. Marie Christine Anotu. Kiitoksia, Marie Christine Anotu. Merci, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. eurooppalaiset kohtavat tämän näkemättömän muuttoallon, joten on uskomatonta, että nyt ollaan käsittelemässä komission ehdotusta, jossa luodaan uusi viisumijärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että vuoden puolentoista aikana voidaan matkustaa vapaasti Schengen-alueella. Olen sitä mieltä, että meidän kannattaisi tässä vaiheessa pohdiskella vaihtoehtoa estää ihmisten vapaa liikkuvuus – tämän äh, Schengen-alueen sisällä. Minä olen sitä mieltä, että sisärajojen luominen tulisi olla etusijalla ennen kuin saamme pysäytettyä muuttovirrat Afrikasta ja Lähi-idästä Euroopan ulkorajalle, mikä tämä on mahdollista, sillä tällä on se, sen sijaan, että houkuttelemme enemmän rikkaita ulkomaalaisia Eurooppaan, niin todennäköisesti komissio on löytänyt vaihtoehdon mahdollisuuden lisätä omaa valtaansa koskien strategista asiaa, joka kuuluu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Minä en halua, että Euroopan unionin toimielimet rikkovat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta vastaan. Tässä halutaan tehdä Schengen-alueen sisärajoista mahdollisimman toimimattomat ja tässä halutaan myös estää kansallisten virastojen ja viranomaisten toiminnan ylikansallisten kustannuksella. Minä ehdotan, että luodaan minä mieltä, että Euroopan parlamentin tulisi estää tämän aloitteen läpimeneminen ja mikäli näin ei tässä ei onnistuta, niin tässä tulee riistämään Tämä äh, maahanmuuttoasian suhteen jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeut. Danke, jetzt hat das Wort für die Kommission Tobias Mullen. Äh, sitten äh, komissiossa Tobias, lyhyesti, Tobias Mullis. Ihan lyhyesti vain todellakin. kiitoksia, että esittelijälle. Kiitoksia todellakin tuesta komission ehdokkaalle, mitä tulee tähän uudelleen laaditun versioon. Tässä on uusia äh, fasiliteetteja, joita on ehdotettu ja joihin tullaan perehtymään läheisin. Jotkut ovat aika kiinnostaviakin. Samassa yhteydessä muistettava pitää mielessä, ettei tämä kaikki äh, lankea kovinkaan otolliseen maaperään. Neuvostossa kompromissihalukkuus on poikaa ensin täällä ja sitten neuvostossa vielä mitä tulee kiertoviisumiin, äh, tämän valiokunnan tuki on tervetullutta. Se liittyy myöskin siis matkailusektorin kannattavuuteen. Ja sitä ei ole äh, syytä unohtaa silloin, kun libe valiokunnassa asiasta keskustellaan. Ei, välttämättä ei tätä soveltamisalaa pidä äh, tiivistää liikaa eikä myöskään kiristää ehtoja niin pitkälle, ettei sitten loppupeleissä kenelläkään oikein näitä uusia viisumeita myönnettäisi. No niin, Kiitoksia. Sitten vielä esittelijä. Lopusanat, ole hyvä. Tuossa nyt tudom foglalni. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti synteesin omaisesti. Kiitos, kiitos teidän tuestanne ja huomenna toivottavasti voimme puolustaa niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä liikenne, matkailuäänestyksessä, ne ovat tärkeitä libe valiokunnassa ehkä on käyty myös vastaava keskustelu. Yksi asia on meille tärkeä. Monet kollegat äh, ovat puhuneet siitä, että tilanne, maahanmuuttotilanne aiheuttaa painostusta meille. Ei ole mitään linkkiä näiden kahden asian välillä. Kiitos, että ette puhuneet siitä. Ei tässä nyt pidä antaa sekannuksen syntyä. Minä olen unkarilainen. Meillä meillä on ollut ehkä eniten maahanmuuttaja maahanmuuttoa oli 100 000 ihmistä tuli noin 10 kilometrin päähän minun kotoa, eikä kukaan anonut viisumia. Ei täällä, täällä ole mitään tekemistä viisumikysymysten kanssa ja tämän nykytilanteen kanssa pakolaisten, maahanmuuttajien, turvavaikkapyytäjien, anojen kanssa. Ei pidä sotkea näitä kahta asiaa keskenään. Kiitos kollegat, kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että annoitte meille tukemme. Kiitän jo huomisesta, huomista varten. Kiitoksia. Kuten sanottu, huomenna äänestämme kello yhdeksän aamusta alkaen. Seuraavaksi koordinaattorien kokous ja ne, jotka, joilla ei ole asiaa tänne, olkaa hyvät, poistukaa.